Caballeros, señorías. Hyvät naiset ja herrat, nyt ryhdymme äänestämään tietyistä esityslistassa mainituista kohdista esityslistan mukaisesti ja aloitamme äänestyksen joka tapahtuu yksinkertaistetun menettelytavan mukaisesti. Ensin edustaja Simpsonin mietintö, joka koskee EUn ja Mongolian välistä, välisiä tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia. Ja nyt alkaa äänestys. Äänestys päättyy. 479 ääntä, 450 puolesta, 21 vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta esityslistassa on myös yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti edustaja Simpsonin mietinnöstä tehtävä käytävä äänestys EUn ja Kiinan välisestä meriliikennesopimuksesta. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. 588 annettua ääntä, 558 puolesta, 19 vastaan, 11 tyhjää, hyväksytty. Sitten seuraava äänestys yksinkertaistetyn menettelyn mukaisesti. Edustaja Böken mietintö Euroopan unionin solidarisuusrahaston varojen käyttöönotto nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 610 annettua ääntä, 581 puolesta, 23 vastaan, ty- 6 tyhjää, hyväksytty. Sen, herra Severän, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, yes, uh, I want to... Niin, haluaisin sanoa, että minun äänestyskoneeni ei toimi. Help, oh. right now. I think that I, I... Saatte välittömästi apua. Begui ya lo habíamos votado, ¿no? ¿Eh? Begui lo habíamos votado, ¿no? Sí, sí. Pasamos ahora también según... Sitten edelleen yksinkertaistetun menettelyyn mukaisesti äänestämme edustaja Böken mietinnöstä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otosta. Nimen huuto äänestys. Äänestys alkaa. Mm. Se cierra votación. Äänestys päättyy. 616 annettua ääntä, 578 puolesta, 26 vastaan, 12 tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt äänestämään samoin yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti edustaja Haugin mietinnöstä lisätalousarvio numero 6 kautta 209. Äänestys alkaa ja Tämä on nimenhuutoäänestys ja määräenemmistöäänestys. Tota äänestys päättyy. 641 annettua ääntä, 600 puolesta, 8 vastaan, 33 tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme edelleen saman menettelytavan mukaisesti edustaja Haugin mietinnöstä lisätalousarvio numero 7 varainhoitovuodelle 2009. Määräenemmistö äänestys, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Se Äänestys päättyy. 642 annettua ääntä, 605 puolesta, 23 vastaan, 14 tyhjää, hyväksytty. Ja saman menettelytavan mukaisesti äänestämme edustaja Haugin mietinnöstä lisätalousarvio numero 8 varanoito vuodelle 2009. Yksi ainut äänestys, nimenhuutoäänestys ja määräenemmistöäänestys. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. 651 annettua ääntä, 594 puolesta, 27 vastaan, 30 tyhjää. Hyväksytty. Nyt olemme päässeet äänestykset loppuun ja sitten äänestysselitykset. Nyt ei ole äänestysselityspyyntöjä. Jos niitä tulee, niin ne jätetään kirjallisesti. Istunto keskeytetään 11.30 asti, jolloin tänne astuu parlamentin